istuntopäivän pöytäkirjassa. Ja sitten itse tämän viikon ohjelmaa puheenjohtajakokouksen 34 artiklan mukaisesti hyväksymän lopullisen luonnoksen mukaisesti on laadittu esitystalous, joka on jaettu. Tälle päivälle ei ole tehty muutosehdotuksia. Sitten päästään tiistaihin. EPP-ryhmä esittää, esittää että lisätään suullinen kysymys komissiolle, joka koskee syrjivää käytäntöä tullissa liettualaisia trukkeja kohtaan Venäjän rajalla, että se otettaisiin esityslistalle. Kuka haluaa kannattaa tätä esitystä tai haluaa puhua sen puolesta? Herra Kaspari, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Me olemme jo muutaman päivän olleet siinä tilanteessa, että Venäjän viranomaiset nähtävästi ovat täysin mielivaltaisesti ryhtyneet toimiin liettualaisia rekkakuskeja vastaan. Heitä saatetaan, heidän täytyy purkaa lasti valvontaa varten, tarkastuksia varten, ja tämä on ihan selvästi pelkkää kiusantekoa. Ja sitä paitsi tämän lisäksi tästä aamusta lähtien ilman mitään ilmoitusta komissiolle viranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin Liettuasta tuotavaa maitoa vastaan ja tässä tosiaan nyt pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, koska Euroopan unionin puheenjohtajamana toimiva on joutuu nyt kärsimään tällaisista toimistaan Venäjän taholta, vaikka tulossa on vielä huippukokouskin. Eli voisimmeko esittää komissiolle kysymyksen tästä. Tämän pyynnön on allekirjoittaneet useat, useiden eri ryhmien jäsenet. Kiitoksia, herra Kaspari. Herra Svoboda haluaa puhua tästä esityksestä. Olkaa hyvä, Svoboda. No, tämä on tukemisen väärti. Minusta on skandaalimaista, miten Liettua kohtaan toimitaan. Ja yhdessä Liettuan ja Vilnan itäisen kumppanuuden osalta voidaan antaa tuki näille toimille tätä syrjintää vastaan. Tämä koskee myös Moldovaa ja muita maita. Ja olin äskettäin Viron ja Venäjän välisellä raja-alueella Narvalla ja havaitsi, miten siellä liettualaisia rekkoja todella häikäilemättä kohdellaan. Minusta on erittäin tärkeää, että tämä parlamentti ottaa selvästi kantaa tähän ja esittää asiasta suullisen kysymyksen. Kiitos. Onko joku, joka haluaa puhua tätä esitystä vastaan? Ei ole näin. Näin ollen sitten voidaan äänestää tästä esityksestä. Jos te haluatte kannattaa sitä, niin tiistaina kauppasuhdekeskustelun jälkeen, joka käydään Taivanista, niin otetaan tämä asia esityksestä. Kuka kannattaa tätä? Kuka vastustaa? Kuka äänestää joku tyhjää? Näin on hyväksytty tämä sisältyy tiistain esityslistalla. Tiistaille Ruotsimmer, olkaa hyvä. Ja zum, zum Dienstag. Äh, tiistaista, niin tämä käsi tästä äänestyksestä. Mä kysyttiin, että kuka puolun puolesta. Eh, ja sitten sanottiin, että selvä, tämä otetaan sitten Taivanin kauppasuhteiden jälkeen käsiteltäväksi, mutta haluaisin huomauttaa siitä, että eh, puheenjohtajakokouksessa otettiin esille Eh, myös eh, pilottiin lepoajat ja se päätettiin lykätä vielä myöhemmäksi ja pyytäisin nyt, että tätä, näiden asioiden järjestystä muutettaisiin, niin että pilotitkin saivat eh, vielä aikaa niin, että myös ehdittäisiin reagoimaan tähän asiaan. Robert Smith, olette oikeassa. Näin ollen tämä siirtyy myöhemmäksi, josta puhuitte. Mutta mutta mihin tämä laitettaisiin muuten? Tätä, näin, tätä, tällaista sijoitusta nyt kuitenkin esitettiin, olen pahoillani. Sitten vuodessa keskiviikko PPE esittää, että EU-neuvottelupolitiikkaa Välimeren alueella sen nimikettä muutettaisiin. Ja neuvosto neuvoston pitäisi osallistua tähän, ja tämän otsikkoon pitäisi kuulla neuvoston ja komission julkilausuma muuttovirroista ja välimerellä, ottaen erityisesti huomioon traaksit tapahtumat Lampedusan lähellä. Tästä on pyytänyt puheenvuoroa EPP-ryhmän puolesta joku, kuka? Herra Jakolino. Olkaa hyvä. Se Kiitoksia puhemies. Tekin muistutitte juuri tästä itse. 200 ruumista Lampedusan rannikolta on löydetty. Valitettavasti tulevaisuudessa tämä lista vain pitenee. 360 kuolemantapausta on odotettavissa. Tämä on ollut valtava äh, tragedia saarelle Euroopan kansanpuolueen ryhmänä on pyytänyt tätä keskustelua samana päivänä, kuin puheenjohtaja Barroso yhdessä komission jäsen Malmströmin kanssa aivan oikein vierailevat tuolla saarella ja osoittavat näin solidaarisuutta ja läheisyyttä Euroopan toimielinten taholta näille alueille ja henkilöille, näille siirtolaisille ja myös kansalaisille. Pyydämme, että jopa ottaisimme askeleen taaksepäin niin, että keskustelua voitaisiin käydä, käydä kello 17 alkaen, niin kuin alun perin ajateltu, kuitenkin niin, että läsnä olisi komissio. Se on nyt tarpeellisempaa kuin koskaan niitä Barroso ja Malmström ja neuvostolisat paikalla. On, on muistettava, että huomenna Euroopan neuvostolla on mahdollisuus rakentavasti keskustella komission kanssa näistä asioista. Ja toivomme, että nämä tapahtumat inspiroivat heidän toimintaansa solidaarisessa toiminnassa, jota on niin monta kertaa toivottu. Kiitoksia. Kiitoksia. Joko Liina, kuka haluaa puhua tämän puolesta? Seuraavaksi Popoda. Puhemies, voisin tukea tätä sinne mielestä on tärkeää, että keskustelua käytäisiin Baroson ja Malmströmin kanssa. Ja Siksi tätä pitäisi mukauttaa siihen nähden. Meidän täytyy auttaa näitä ihmisiä ja tosiaan jos ajatellaan, että ihmiset auttavat kaalojakin ja sitten toisaalta ihmiset ovat joutuneet sakkorangaistuksen uhalla auttamaan ihmisiä. Ja eihän näin voi olla tätä tilannetta pitää, mutta eli myöskin Italian lainsäädäntöä pitää muuttaa tällaisten sakkorangaistusten osalta ja olisi hyvä käydä tämä keskustelu komission puheenjohtajan ja komissaarin läsnä ollessa. Haluaako joku vastustaa tätä esitystä? Rova Harms, vastustatteko te? Päätöslauselmastako? Olkaa hyvä. En oikein tiedä, mistä te aiotte puhua. No kyllä minä pyysin puheenvuoron, koska minun ryhmäni tukee tätä muutosesitystä, että otsikko muutetaan, mutta jotta saataisiin mukaan se, mitä herra Svoboda siterasi sitä tältä päivältä, että voidaan tehdä päätös, että, että vuodetetaanko krokotiilikyyneleitä ja krokotiilikyynelet liittyvässä myös siihen, että ehkäpä jotain vielä muut, voitaisiin muuttaa. Niin kuin te sanoitte puheessa ne puhemies, niin haluaisimme kernaasti, että tämä esitysistan kohta yhdistetään päätöslauselmaan. Kiitoksia Rova Harms. No niin. No niin, tämä esitys on se, että tämä keskustelu käydään äh, äh, päätöslauselma siivittävänä. No niin, Ensinnäkin keskiviikolla ei ole, kukaan ei ainakaan näköjään vastusta tämä hetkinen, saatte, saatte, saatte kyllä, pieni hetki. Ensinnäkin eh, tämä kiistatonta, että tämä neuvoston julki, komission julkilausuma muuttovirroista, eh, siirtolaisvirroista erityisesti ottaa huomioon Lampedusen järkyttävät tapahtumat. Kukaan ei ole vastustanut tähän. Rova Herms on lisäksi esittänyt, että tähän sisällytettäisiin päätöslauselma. Nyt herra Jakoliino on pitänyt tästä puheenvuoroa, olkaa hyvä. tanto per confermare quanto poc'anzi. Haluaisin tukea sitä, mitä herra Svoboda sanoi. On erittäin tärkeää, että tällainen tapaaminen järjestyy. Niin tämä ei ole ongelma, joka kuluu yksille jäsenvaltioille. Kyseessä on taakanjako, vastuunjako. Kannatamme tätä kysymystä, mutta tänään ei ole oikea hetki tehdä päätöslauselmaa, joka voisi aiheuttaa jännitteitä. Tässä aiheessa ei tarvita jännitteitä eikä rajaviivoja, vaan yhtenäisyyttä koko parlamentilta. Herra Kolina, pidän tätä sellaisena puheenvuorona, että te vastustatte päätöslausemaa. Ja, ja. Ich, Harms hat die... Rova Harms esitti päätöslauselmaa ja Jakoninen puhui sitä vastaan. Rova Zimmer on seuraavana. Ilmeisesti te kannatatte päätöslauselmaa. Niin, haluaisin äh, Harmsin ehdotusta tukea, että ottaisimme tosiaan tämän äh, esityslan kohdan yhdessä päätöslauseman kanssa. Tämä olisi konkreettinen tapa sanoa, mitä pitäisi muuttaa. Tietenkin tarkastelemme tässä myös Italiaa, mutta ylipäätään e- Euroopan unionia ja jäsenvaltioiden vastuuta niin, että äh, tämä epäinhimillinen tilanne saatettaisiin päätökseen. So. No niin, nyt ensinnäkin äänestetään tästä keskiviikon esityksestä muuttamisesta. Herra Svoboda. Ehdottaisin vain, että päätöslauselma täyttäisiin lokakuun kakkostäysistunnossa ei liene mahdollista, että kun, puhe, että kun että välittömästi tämän keskustelun jälkeen hyväksyttiin päätöslauselma, haluaisin, että otettaisiin päätöslauselma sitten toisessa lokakuun täysistunnossa, koska se on kahden viikon päästä niin silloin päätösasema saattaisi olla mielekkäämpi. Hyvä. No, palataan tähän nyt hetken. Mä äänestän ensin siitä, että tämä kohta ylipäätään, ylipäätään otetaan esityslistalla. Kuka kannattaa? Kuka vastustaa? Kuka tästä tyhjää? Yksimielisesti päätetty. No niin, nyt meillä on kaksi menettelytapaa ehdotusta. Päätöslauselma tällä viikolla tai semmoinen lokakuun viikolla ottaen huomioon sen raportoinnin, jonka Barroso ja Valmostar täällä esittävät. Rova Harros. Äh, Ehkäpä voisimme sopia tästä, että jos sitten lokakuun kakkosistunnossa käsitellään tuo asia, niin sitten sitten tässä tämä asetelma muuttuu Eli voisimme kannattaa sitä, että käsitellään toisessa istunnossa. No nyt meillä on yksi ehdotus vain, että meillä on päätösolosema käsitellä lokakuun kakkostyösistunnossa. Kuka kannattaa, kuka vastustaa, tyhjää. Näin olla. Tämäkin on päätetty. Kiitos sitten. Muita muutoksia keskiviikolla ei ole sitten torstai. Vihreiden ryhmä esittää komission julkilausumaa, joka käsittelee Greenpeace-aktivistien pidätystä Venäjällä, että se oli se ensimmäinen kohta torstain esityslistalla. Tämä julkilausuman jälkeen tuli sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Kuka perustelee tätä esitystä? Rova Harms. Äh, no, valmist, tämän esityksen valmistelussa totesin, että poliittisissa ryhmissä pelätään että tämä äh, kohta tässä te- esitystään kohdassa on liian paljon asioita, jotka oikeastaan pyörivät pitkälti Venäjän ympärillä ja Moskovan ympärillä. Minun mielestäni tässä toimessa on pikemminkin kyse siitä, että meidän täytyy ottaa kantaa siihen, mikä on Greenpeacein rooli suurena kansainvälisenä kansalaisjärjestönä ja siihen, mikä merkityksellistä sen työ on näillä aluksilla tämä Belukaan ja Rainbow Warriorien ja nyt on tämä arktinen alus. On paljon vaaroja kansainvälisillä mereillä, joista me tiedämme, että me olemme saaneet tietää että me olemme saaneet tietää näistä toimista, koska on tehty väkivallattomia toimia noille äh, aluksille. Tämä äh, merirosvoussyyte ylittää kaiken, kaikki, kaikki hyväksyttävät rajat ja alankomainen hallitus aikoo aktivoitua tässä asiassa. Minusta meidänkin pitäisi tukea tätä kansalaisjärjestöä. Minä kannatan sitä, että käymme keskustelun torstaina ja sitten päätöslauselma voisi tulla seuraavassa täysistunnossa lokakuussa esi eteen. Kuka haluaa puhua tästä esityksestä sen puolesta? Niman. Ei kukaan. Kuka haluaa vastustaa tätä esitystä? Olkaa hyvä mr president um, before i. kiitoksia. No, ennen kuin vastustan niin haluaisin tehdä selväksi sen että tämä on tärkeä asia eli emme siis asian merkityksestä ole eri, asia, eli mieltä mutta haluaisin huomauttaa siitä että torstaiaamuna aamuna on suullinen käsitys joka koskee suuri kysymys, joka koskee oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia Venäjällä. Ja siinä, sen keskustelun yhteydessä voisimme sitten ottaa nämä asiat esille. Ne ovat tärkeitä ja näin saisimme tuon keskustelun kautta viestin menemään läpi. Kiitoksia Ruoma Guinness. No niin, tämä oli siis tätä esitystä vastaan. Nyt sitten äänestämme ensinnäkin siitä esityksestä, jonka vihreiden ryhmä on tehnyt ne, jonka mukaan komission julkilausulma Greenpeacein aktivistien äh, pidätyksestä Venäjällä otettaisiin ensimmäisen esityksen torstaina. Kuka kannattaa tätä esitystä? Kuka vastustaa? Tyhjää. Minun mielestäni tämä on hylätty. No jos te haluatte tarkistuttaa koneellisesti, niin koneäänestys alkaa saman tien. haben alle Kolleginnen und Ovatko kaikki äänestäneet? Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Das ist ab. Hylätty. No niin. Rova McGuinness, haluatko perustella vielä vaihtoehtojen ehdotuksen? Olkaa hyvä. Halusin tehdä selväksi, että tämä kohta pitäisi ottaa mukaan keskustelun koskien suullista kysymystä Venäjästä. Voisitteko ottaa tämän kysymyksen mukaan niin, että se tulisi osaksi tätä keskustelua, joka käydään eh, torstai-aamuna? das ist, äh, glaube ich... No, McGuinness, kyllä minä näen teidän aikomuksenne tai aikeenne, mutta äh, keskiviikkon käsitellään ihan muita kysymyksiä. Ei sitä voi tähän sotkea. Minä pyytäisin, ettei sitä tehdä. Rova Harms vielä kerran työjärjestyspuheenvuoro. Niin, jos me nyt voisimme sopia, että myös tämä aihe voitaisiin käsitellä Venäjän yhteydessä ja jos tästä tulee kerran liian paljon asiaa, niin ehkä sitten kahden viikon kuluttua ne, jotka nyt valit, kansainvälisen merioikeuden to, istuimessa valmistelevat tätä syytettä. Ja kaikille muillekin tämä olisi tärkeä viesti, että päättäisimme edes siitä nyt. Hans, minä teen ehdotuksen, että, että otetaan tämä osaksi tätä esitystä kohtaa, joka, josta tietenkin täytyy, käsitellä, täytyy käsitellä ja poliittiset ryhmät joutuvat päättämään sit siitä, pidetäänkö se lokakuun kakkosessa ja missä vaiheessa. Okay. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei ole. Sitten esitys on hyväksytty tällä tavalla. Kiitoksia. Ja sitten on vuorossa keskustelu ensimmäisestä esitystä kohdasta suullinen kysymys komissiolle Euroopan hiilimarkkinoiden tilanteesta vuonna 2012. Ensinnäkin tämän kysymyksen laatija